sitten haluaisin kyllä siirtyä jo äänestyksiin. Ransdor, onko tämä nyt sama aihe? Yes, president. It is... Kyllä, puhemies, koskee samaa aihetta. Tiedän, että Saharov-palkinto on hyvin tärkeä asia, mutta